valiokunnalle työjärjestyksen sääntöjen mukaisesti. Parlamentin jäsenten enemmistö on allekirjoittanut kolme kirjallista kannanottoa. Ensinnäkin 15 2015 kannanotto esteetön matkailu, tekijä Gasbara ja kymmenen muuta jäsentä, allekirjoittajia 387. Kannanotto numero 17 2015 rintasyövän torjuntaan, Euroopan unionissa tekijä Childers ja yhdeksän muuta jäsentä allekirjoittajia 394. Kirjallinen kannanotto numero 18 2015 autismiin, tekijä herra Caputo ja 30 muuta, allekirjoittajia 418. Nämä kirjalliset kannanotot julkaistaan allekirjoittajien nimillä varustettuina tämän kokouksen pöytäkirjassa ja ne välitetään vastaanottajille. Toimivaltaiset valiokunnat ovat tehneet oikaisuja kahteen Euroopan parlamentissa hyväksyttyyn tekstiin. Työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaan oikaisut katsotaan hyväksytyiksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään. Tekstit löytyvät täysistuntokohdasta parlamentin nettisivuilta ja otsikot julkaistaan tämän kokouksen pöytäkirjassa.